kello kahteen ja sitten kello 3.11. Esylista on julkaistu ja on saatavilla Parmetin verkkosivuilla. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Kiitos komission ja sen. Kiitos äh, hallinnon